Guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Hyvää huomenta ja tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Meillä on tänään tärkeitä äänestyksiä esityslistalla, joten haluaisin pyytää teitä kaikkia ottamaan äänestyskortit esille. Niitä tarvitaan. Teille on lähetetty uutiskirja, kont uutiskirja eikä esityslistaan ole esitetty muutoksia, joten aloitamme heti kohdalla kaksi komission vastuuvapaudella. Labajovan mietintö. Meillä on todella paljon tarkistuksia. Haluaisiko esittelijä puheenvuoron? Ei, joten haluaisinkin nyt testata äänestyskortit. Nyt testaamme äänestyslaitteita. Testiäänestys alkaa. 27 korttia. 27 korttia ja 26 ihmistä, jotka ovat painaneet nappulaa. No niin, siellä 27 tuli, vai eikö laite toimi? No niin, testausäänestys loppuu. Hienoa. Kaikki ryhmät ovat, kaikilla ryhmillä on oikeat luvut, ei liikaa ääniä, joten aloitamme äänestyksen. Meillä on päätös vastuuvapaudesta esityslistalla tarkistukset 2 ja 3. Tarkistukset 2 ja 3 äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten äänestämme vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Vastuuvapaus on ähm, hyväksytty näin 23 puolesta, 5 vastaan. Ja sitten seuraavaksi tarkistukset 4 ja 5. Kuka äänestää puolesta? Puolesta Voidaan tämä pitää anteeksi. Ja, Entschuldigung, wir sind... Puheenjohtaja pitää anteeksi. Me jatkamme kohdalla kahdeksan äänestyslistalla, sillä nämä muut asiat on jo hoidettu. Eli tarkistukset 16 ja 17, tilien päätös, tarkistukset 16 ja 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten päätös tilien päätöksestä kokonaisuudessaan koneellisesti äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta 6 vastaan, joten hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi päätöslauselma sinällään, tarkistus 24 puolesta vastaan. Voimmeko hoitaa tämän koneellisesti? En nähnyt, mikä oli enemmistö 24, tarkistus 24 siis koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Ai siellä laite ei toiminut. Voisitko vaihtaa paikkaa? It's just... Jos painan tyhjää, niin se näyttää, että äänestäisin vastaan ja päin vastoin, mutta ei sen kummempi. it's, it's, it's organized. Also, die, genau. Genau. Amendment 25. Tarkistus 25 raukeaa. Tarkistus 26. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tarkistus 25 nyt puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan koneellisesti, vaikka luulenpa, että tämä on hyväksytty. Tarkistus 26 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.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

tarkistetaan tämä koneellisesti, vaikka luulen, että se meni läpi. 46 koneellisesti. Tarkistus on hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49, siitä äänestä 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 52 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 on vedetty pois. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 on vedetty pois. Tarkistetaan tarkistus 54 koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty 17 puolesta, 55 vedetty pois, 56 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 57 vedetty pois, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 65 suullisella tarkistuksella. Onko suullista tarkistusta vastaan vastalauseita? Ei ole puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 67 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Toinen osa tai tarkistetaan 67, ensimmäinen osa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Tämä onkin hyväksytty. Puolelta pyytää anteeksi. 67 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 on hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 71. Tämä onkin hyväksytty. 20, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin tarkistetaan 73. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 14 vastaan. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80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 Tämä edellinen oli kyllä selkeä. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta, ää, 101 kuitenkin on kum, ää, 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt 103 puolesta vastaan tyhjää. 103 tarkistetaan koneäänestyksenä. Näytti siltä, että tarkistus oli hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyi 16 puolesta, eli hyväksytty. Kiitos. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 on vedetty pois, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta tyhjää puolesta vastaan 120 tarkistetaan koneäänestyksellä. 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty yhden äänen erolla. Niin hyväksytty yhden äänen erolla. Sitä 21 raukeaa. 122 raukeaa myös. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneäänestyksenä 124 siis. Äänestys päättyy hyväksytty. 125 puolesta vastaan. Tarkistetaan myös 125 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 120, 130 koneäänestyksenä. 130. Äänestys päättyy. Hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tarkistetaan 138 koneäänestyksenä. Hyväksytty selkeästi hyväksytty. 139 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tarkistetaan 140. Tai 140 on hyväksytty. 141, siinä on suullinen tarkistus, vastustetaanko sitä ei, joten Tämä tarkistus suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 142 koneäänestyksenä. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tämä kuuluu kaikki yhteen. 141, 142 ja 143 kuuluvat yhteen. Tämä ei ole äänestysluettelossa kovinkaan selvä kohta. Mutta nämä kuuluvat siis yhteen. 24 puolesta, joten hyväksytty. Jatkamme kohdasta 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 suullisella tarkistuksella, sitä ei ole vastustettu, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan Tarkistetaan 149 koneäänestyksenä. 149 koneäänestys päättyy kahdella äänellä hyväksytty kahden äänen erolla. 150 suullisella tarkistuksella, jota ei, jota ei vastusteta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tarkistetaan 153, se luultavasti on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneäänestyksen 153 siis. Äänestys päättyy. Kahden äänen erolla hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää. 155 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 155 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Yhden äänen erolla hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 158 puolesta vastaan hyväksytty 159 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistuksen 159 toinen osa koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistaan 167 koneäänestyksellä. Sata kuusikymmentä seitsemän. 167 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja sanoo, puheenjohtaja korjaa, hylätty. hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tarkestaan 169 koneäänestyksenä. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan Tämäkin pitää tarkistaa näistä 70, 170. Äänestys päättyy, hylätty. 171 puolesta. 172 puolesta vastaan. Tarkistetaan 172, 171 ei tarvinnut äänestää. 172 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty, koska ääniä on yhtä paljon kummallakin puolella. 173 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin 174. Äänestys päättyy. Hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 176 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 178 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 183 puolesta, 183 ja 184 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 186 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin vielä 187. Se on identtinen tarkistuksen 188 kanssa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 suullisen tarkistuksen kerran. Sitä ei ilmeisesti vastusteta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tarkistetaan 195, vaikka vaikutti siltä, että se olisi hyväksytty. 195, äänestys päättyy, hyväksytty. 196 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 197 vedetty pois, 198 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Se on identtinen 200 kanssa ja sitten 201 puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää hyväksytty. 201 on hyväksytty, 2002, 202 ää, raukeaa, 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 ja 210 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 212 suullisen tarkistuksen kerran. EPP on vastustanut suullista tarkistusta, joten suullisesta tarkistuksesta ei äänestetä, joten äänestämme tarkistuksesta ilman tätä kuka siis puolesta, on tämän tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 212 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 213. EPP on vastustanut suullista tarkistusta, joten tarkistuksesta 213 kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 EPP on vastustanut suullista tarkistusta, joten äänestämme ilman suullista tarkistusta 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme kyllä tämän tarkistaakin. 214 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Yhden äänen erolla hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 tarkistetaan 216 vielä. Äänestys päättyy. Puheenjohtaja pyytää anteeksi, tämä olikin hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksenä toinen osa. Toinen osa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 226 ja 227 ovat, su, ovat vain kielellisiä tarkistuksia 228 myös, 229 myös, 230 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä 230. hyväksytty 231 suullisen, äänest- suullisen tarkistuksen kerran. Anteeksi, tämä raukeaakin puheenjohtaja korjaan. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Mutta tarkistetaan

237 tarkistetaan vielä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen eroilla. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 243 puolesta vastaan 243 tarkistetaan koneäänestyksenä. Käsittääkseni hylätty, mutta katsotaan. Äänestys päättyy hyväksytty yhden äänen erolla puheenjohtaja pyytää anteeksi, 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty

vastaan tyhjää hyväksytty 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 265 puolesta vastaan hyväksytty 200 266 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 267 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 268 raukeaa, 269 puolesta vastaan tyhjää. Mutta tarkistetaan 269 vielä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy puolesta 270. Siitä ei äänestetä. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten 279 raukeaa tyhjää, 280 puolesta vastaan tyhjää, 280 tarkistetaan koneäänestyksenä. Kiitos. Hyväksytty. 281 vedetty pois, 282 puolesta. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 raukeaa näin 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tarkistetaan 208, 292. Äänestys päättyy. Hyväksytty puheenjohtaja sanoo. Puheenjohtaja korjaa. Hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää. 293 tarkistetaan myös. 293 koneäänestyksenä hyväksytty. 17 puolesta 11 vastaan. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 302 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 302 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 305. Äänestys päättyy. Hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös 306 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahden äänen erolla 307 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös 307, vaikka tämä vaikutti hylätyltä. 307 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 310 ja 311 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 312 puolesta tyhjää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 313 suullisella tarkistuksella Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta tai sittenkin vastustaa, joten 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 ja 314 ovat ilmeisesti identtisiä, mutta 13, 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siitäkin äänestetään siis. sitten. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta tarkistetaan vielä 317 koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 324 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 325 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 326 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 327 on vedetty pois, 328 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 329 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 330 puolesta vastaan tarkistetaan 330 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 331 vedetty pois, 332 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 333 vedetty pois, 334 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 335 vedetty pois, 336 suullisella ä- tarkistuksella. Vastustaako joku? Ei joten äänestetään suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 EPP on vastustanut suullista tarkistuksesta, joten siitä ei äänestetä puolesta vastaan 337 koneäänestyksenä äänestys alkaa. Mielestäni se meni läpi. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen turvin. 338 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 338. 338 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 343 suullisella tarkistuksella, vastustaako joku tätä, ei vastusta, joten suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Niin. Tämä on luettava. Eli sivu 42, EPP pyytää kohta kohdalta äänestystä kohdista 3 ja 4, jos ykköskompromissi menee läpi, niin osittain tai kokonaisuudessaan, niin tarkistukset 349-358 raukeavat. Eli kohta kohdata äänestys, kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli näin tarkistukset 349-358 raukeavat. Jatkamme tarkistuksella 359 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 360 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 361 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 361. Mielestäni se meni läpi. Tarkistus päättyy. Hylätty jopa selkein lukemin. Kiitos. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Johdantosan kappale D18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää mielestäni se hylättiin, mutta tarkistetaan. Eli 19. Tarkistus alkaa. Tarkistus päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Tarkistus, kompromissitarkistus 2 sivu 44. Tämä on reaktio varapuheenjohtaja Georgievan kirjelmään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin sen verran vain, että me pyysimme kohta kohdata äänestystä Seiskaan liittyen. Have this, uh, split. Okay. Eli kohta kohdata äänestys tästä. Kyllä. Kohta seitsemän, siitä äänestetään ensin, eli kompromissi kakkosesta kohta seitsemän. Seitsemän puolesta puhujat puolesta, eli kompromissitarkistus kaksi ja kohta seitsemän puolesta Tarkistetaan. Eli seiska kohta. Kohta seitsemän. Puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli kohta pää jää tekstiin. Nyt äänestämme koko kompromissitekstistä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin pääsemme mukana olevien valiokuntien kommentteihin. AFET 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 2 ja 3 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 4 ja 5 pakettina ei onnistu, eli AFET 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 5 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty AFET 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan siis AFET 6. Äänestys päättyy. Hylätty. AFET 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AFET 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFET 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas DV2. Äänestys päättyy, hylätty tasatuloksella. DV3 puolesta vastaan tyhjää. DV3, ehkäpä sama tilanne kuin äsken. Tarkistetaan kuitenkin koneellisesti hyväksytty selkeä lukemin. Kai. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Deve 4. Kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Siis DV2 tarkistetaan. DV4 ja toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mielestäni hylättiin. DV6. Kohta kohdata äänestys. Ykköskohta puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No toinen osio DV6 tarkistetaan sekin. Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä, läpi meni. DV7 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta, siis kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. DV8 kakkososastakin pitäisi äänestää koneellisesti. Koneäänestys päättyy, hyväksytty. Ja sitten DV8 kolmonen hyväksytty. TV9 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Toinen osa Devekka yhdeksiköstä. TV9 toinen osa. Koneäänestys päättyy, hyväksytty. TV10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Deve 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty mielestäni, mutta tarkistetaan koneellisesti. Deve 11. Hyväksytty. Kyllä, meni läpi. Deve 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Deve 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. DV13 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. DV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV15 puolesta vastaan tyhjää Enpä tiedä. No tarkistetaan, ei hajuakaan tv 15 Hyväksytty. Niin. Tiukka tulos. 14.12. Empel 1 puolesta vastaan. Niin. No mitäs tuohon nyt sanot? No, Empel 1 tarkistetaan. So check is been. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empel 2 puolesta vastaan tyhjää. Samalla, samoin lukemin hyväksytty. Empel 3 vastaan tyhjää. Hyväksytty samoin lukemin. Empel 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empl 13, 14, 15 varmaan yhtenä pakettina onnistunee. Ei onnistu. Empl 13. Empl 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 viiva Envi 5 yhtenä pakettina sopiiko? Ei. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 8 puolesta kahdeksasta 8-12 pakettina, Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12-25 pakettina, siis 12-25 yhtenä pakettina Siis kahteen neljä. 13-24 yhtenä pakettina. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan, tarkistetaan, tarkistetaan. 13-24 yhtenä pakettina. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 20, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1-3, Tran 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 14 tarkistetaan. 14, check bitte. check is Koneäänestys päättyy. Hylätty. Tran 15 puolesta vastaan tarkistetaan mielestäni. No, Tran 15. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, sitä vain saattaa erehtyä. Regi 1-3 pakettina. Käykö? Ei käy. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Niin, no tarkistetaan. Mielestäni se hylätti. Regi 8. Ta- koneäänestys päättyy. Hylätty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää. Mm, Voitaisiko tarkistaa Agri 4? Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 8 puolesta, vastaan tyhjää. Ehkäpä tämä kaatui. Tarkistetaan. Agri 8. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vielä kaksi. Niin, te voitte vaikuttaa tilanteeseen. Hyväksytty. Akri 8 hyväksytty. Akri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14-20 yhtenä pakettina 14-20 ei onnistu. Akri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 23-26 yhtenä pakettina. Ei, eli Agri 23 puolesta, vas, puolesta tyhjää vastaan. Tarkistetaan Agri 23. Koneäänestys alkaa. Mielestäni tämä kaatui. Koneäänestys päättyy. Hylätty, kyllä. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 32 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Agri, 20, Agri 32 tarkistetaan. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 33-37 yhtenä pakettina. Näin teemme puolesta kohtaan 39. 33-36 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan vielä. Niin. Niin joo, hyvä. ECR vielä. No joo, tarkistus päättyy hyväksytty. Kyllä, hyväksytty. Agri 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. PES 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, pes 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan pes 10 tarkistetaan, mielestäni se meni läpi, mutta katsotaan.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 Tämä menee nurin. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan 18kin tarkistetaan. PES 18, kun äänestys alkaa. Hyväksytty. Kun äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukeminen. PES 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult yksi Niin, anteeksi, mitä? Kult yksi puolesta PES 20, no tarkistetaan. Eli PES 20, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan kult kahdeksan. Niin, eiköhän se mennyt läpi. Kun äänestys päättyy, kyllä 17.9. Hyväksytty. Kult 9 kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kakkososa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 10 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan kult 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kult 13. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Tos kult 14 puolesta vastaan tyhjää. Samoin lukemin hylätty. Live 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 2 puolesta vastaan tyhjää. Live 2 tarkistetaanpa se. Mielestäni se meni läpi. Äänestys päättyi, joo kyllä, läpi meni. Live 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naisasianvaliokunta ykkönen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa FEM ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM kaksi puolesta vastaan Tarkistetaan. FEM 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty. FEM 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty FEM 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Hylätty, mutta tarkistetaan. FEM 7. Koneäänestys alkaa FEM 7. Äänestys päättyy. Hylätty. FEM 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta varmaan hylätty, mutta tarkistetaan. FEM 12. Äänestys päättyy, hylätty. FEM 13. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Fem 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No niin, näin pääsemme koko päätöslausuman tekstiin. Nimenhuutoäänestys alkaa. Eli loppuäänestys kyseessä. Äänestys päättyy. 23, 4 ja yksi tyhjä ääni. Martina sydämelliset onnen toivotukset sinulle. Für diese, für dieses Riesenstück Arbeit. Siinä olikin työmaata. Oikein paljon kiitoksia ja onnittelut. Näin pääsemmekin toiseen osioon. Tarkistukset erityiskertomuksiin liittyen mielestäni meidän pitäisi saman tien jatkaa. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, äh, anteeksi, 3-8 yhtenä pakettina käykö? Hyvä. 3-8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9-19 pakettina, sopiiko?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 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä, Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle tästäkin. Wir fahren mit unserem interessanten Vormittag. Ja sitten jatkamme näillä mielenkiintoisilla äänestyksillä. Ja seuraavaksi käsittelemme vastuuvapausasioita. Nimittäin seuraavan on Claudia Schmidtin mietintö EKRn vastuuvapaudesta. Haluaisiko esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei ilmeisesti, joten voimme siirtyä äänestämään itse vastuuvapaudesta. Kaksi, yksi ja kaksi tarkistukset ovat identtisiä. Kuka äänestää niiden puolesta? Puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistukset yksi ja kolme ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin voimme nimenhuutoäänestyksenä äänestää vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 puolesta 6 vastaan. Ja sitten tilit ja niiden päättäminen. Tarkistukset 4 ja 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Joten äänestämme tilien päättämisestä kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 6 vastaan. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta ja tarkistus 9 ja 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 9 ja 10 raukeavat seuraavaksi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty puolisia korjaa hylätty. Hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan, 13 puolesta. Kompromissi 2. Alkuperäistekstiä tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 17 raukeaa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 tehty, mutta tarkistetaan. 23 tarkistetaan koneellisesti. 23 äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta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 vastaan tyhjää, hylätty 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tarkistetaan 30, vaikuttaa hyväksytyltä. 30 koneäänestyksenä. yhtä paljon ääniä, joten hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 kahdessa osassa. Toinen osa on vedetty pois. Ensimmäinen on tässä luettelossa puolesta on vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 32 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 on jo käsitelty, DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. DV3 on käsitelty, DV4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV5 Ensimmäinen osa on jo käsitelty. Loput tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV6 on käsitelty DV7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan DV9 koneäänestyksenä. Äänestys, äänestys päättyy, hylätty. TV10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. TV11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksy TV12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksy TV13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksy TV14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksy TV15 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi loppeäänestys loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 12 vastaan. Päätöslauselma on näin hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Tulos oli tiukka. Willkommen. Willkommen zur Entlastung des europäischen Seuraavaksi ulkosuhdehallinnon vastuuvapaus. Esittelijänä on kollega Czarnecki. Hän ei ole paikalla, mutta haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron hänen ryhmästään? Ei, joten äänestämme tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä vastuu vapaudesta äänestys. Äänestys alkaa. Koneäänestyksenä siis EPPltä on yksi ääni liikaa.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 Äänestys päättyy. EPPltä on yksi ääni liikaa. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös tämä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhtä paljon ääniä 19 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 21. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. AFET 1 on käsitelty, AFET 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFET 3 ja 4 on käsitelty, AFET 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFET 6 on käsitelty, AFET 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten loppuäänestys päätöslauselmasta kokonaisuudessaan koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolesta, neljä vastaan. Onnittelemme esittelijää. Näin voimme siirtyä Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta päättämiseen. Nyt keskeytämme istunnon kolmeksi minuutiksi, koska SD-ryhmä on tätä pyytänyt ja pyytäisin, että 10.38 jatkamme tätä istuntoa. Anteeksi, tämä olikin väärinkäsitys. Jatkamme suoraan istuntoa. Jatkamme äänestystä suoraan Eli äänestämme seuraavaksi parlamentin vastuuvapaudesta. Panehtaa Pyytää anteeksi. Nyt kun jo tämän tauon tässä julistin alkaneeksi, niin kyllä se nyt on pidettäväkin.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 I would like to... Haluaisin nyt jatkaa tätä kokousta. Voisitteko istuutua paikoillenne? Nyt jatkamme siis kokoustamme. Kiitos paljon. Seuraavana äänestämme parlamentin vastuuvapaudesta. Esittelijän Markus Piiper haluaisi vähän puheenvuoron. Ei, joten äänestämme suoraan. Identtisiä tarkistuksia on äh, tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten äänestämme seuraavaksi päätöksestä vastuuvapauden antamisesta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 6 vastaan. Vastuuvapaus on myönnetty. Tarkistus 3 päätöslauselmasta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan nelonen koneäänestyksenä. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Niin pitääkö kuusi tarkistaa? Tarkistetaan tarkistus kuusi koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tarkistus 5 raukeaa. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös tämä koneäänestyksenä. Hyväksytty ilmeisesti. Äänestys päättyy ja kyllä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestyksenä, vaikka vaikutti hyväksytyltä. Ei ole helppoa nähdä enemmistöä, sillä kädennosto ei välttämättä aina ole selkeää. Hyväksytty. Kompromissi yksi joka korvaa 10 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä tarkistukset siis raukeavat. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12, 14 ja 15 on näin siis katettu jo. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 tai siis 13 tarkistetaan vielä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Vaikuttaa hyväksyltä, mutta tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 17. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, vaikuttaa hylätyltä, anteeksi puheenjohtaja korjaa hyväksytyltä, mutta tarkistetaan 21 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 37 koneäänestyksenä. 37. Hyväksytty. hyväksytty siis. Käden, käsimerkit eivät välttämättä aina ole niin selkeitä. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 38 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy hylätty. 39, 40 ja 41 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 46, 47, 48 ovat identtisiä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 50, 51 ja 52 ovat identtisiä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta, ää, äh, anteeksi, 54, 55 ja 56 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 57 koneäänestyksenä. hyväksytty selkeällä enemmistöllä. 58, 59, 60 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62, 62 tarkistetaan koneäänestyksenä. 62. Koneäänestys. 62. Äänestys päättyy 20 vastaan, 7 puolesta hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64-68 näin raukeavat. Seuraavaksi siis 72. 72. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 raukeaa. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 on vedetty pois. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jos olen liian nopea, niin sanokaa. Sitten seuraavaksi Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 on hyväksytty, joten 78 raukeaa. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan Puol- vastaan siis, no tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Vaikea täältä erottaa enemmistöjä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 84 vaikuttaa niukasti hyväksytyltä. 84 siis koden äänestyksenä. Äänestys päättyy tarkistuksesta 84, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa hylätyltä, mutta 89 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta vastaan hylätty 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 96 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 98 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 98. Tarkistus 98. Äänestys päättyy. Hylätty. 99. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 100. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Raukeaa. Kyllä. Yhtä lailla raukeaa 102, sitten 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 104. Tarkistus 104. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 106 mielestäni tämä meni läpi. Kun äänestys päättyy, hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 117 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Mielestäni tämä hylättiin. Tarkistus 118. Äänestys päättyy hylätty jopa ihan selkein lukemin. Pyydän anteeksi. Niin. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan kompromissitarkistus 4. Äänestetäänpäs koneellisesti. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 123. Äänestys päättyy. 11 puolesta, 16 vastaan, hylätty. 121 raukeaa, 122 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 125 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 126 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 127 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty hylätty 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 raukeaa, 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tarkistetaan. 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 145 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 145 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai niin, anteeksi, 146 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa. No, tarkistetaan. 148 ensimmäinen osa. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämäkin. Ilmeisesti tämä meni nyt yhden äänen turvin en läpi. Katsotaan. Hylätty. Anteeksi. Kolmas osa puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämäkin. osa siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty tämäkin. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 151. Äänestys päättyy. No nyt en ymmärrä enää mitään. Siis ei todellakaan voinut nähdä, että miten tässä käy. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. 153. Äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää. No, tämä kyllä nyt täytyy tarkastaa. SDllä ei ollut minkäänlaista kantaa ajaa just. No siinä tapauksessa tämä meni läpi. Hyvä. Kyllä, kyllä. Läpi meni. No, eihän minäkään ihmeitä kykene tekemään. Kompromissitarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 100. 56-160 raukeavat, 162 164 raukeavat. 161, siitä on äänestettävä 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162. 62, 63, 64 raukeavat, 165 puolesta vastaan tyhjää Anteeksi, mitä? Kyllä, 163 raukea. Nyt olemme 165. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin Jotkut tarkistukset raukeavat ja jatkamme äänestämällä kompromissitarkistuksella seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. 175. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatkamme kompromissitarkistuksella kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta. Niin kyllä. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan niin äänestitte puolesta. No tarkistetaan. Mielestäni tämä nyt kaatui. Tai hyväksyttiin. Niin. No en lupaa yhtään mitään. Eräs kollega täällä pohtii pitkään, että puolestako vaikka vastaan. Hyväksytty. Hyväksytty. 195 hyväksyttiin. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10. 197 tarkistetaanpas se. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt jatkamme tarkistuksesta 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206-208 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 209 puolesta 206-208 tarkistetaan. Eli 206-208 tarkistus äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 18.8. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 211 puolesta vastaan tarkistetaan, tai oikeastaan se läpi meni, 211, siis 211 hyväksyttiin, kyllä kyllä. No tarkistetaan, tarkistetaan, 211. Pyydän anteeksi, en ollut tarkkana minun virheeni. Tarkistus päättyy 17.59 vastaan hyväksytty. 2.12 raukeaa, 2.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2.15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2.17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.20 puolella se on vedetty pois, näin pääsemme loppuäänestykseen. Niin ryhmä pyytää lyhyttä taukoa, mutta pyydän, että pysytte tässä salissa kahden minuutin tauko. Ja, ja, ja, we need to have a, Socialist ask for a break. That's... SD pyytää lyhyttä taukoa. Toivoisin, että pysytte salissa, koska muuten emme saa tätä loppuäänestystä toimitettua. restart the meeting. No niin, jatketaanpas taas. Voisitteko istuutua? Eli loppuäänestys on vielä toimitettava päätöslauselma tekstistä. Nimenhuutoäänestyksenä tämä toimitetaan. Äänestys alkaa. Loppuäänestys alkaa. Parlamentin vastuuvapaus aiheena. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 7 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Olemme iloisia, että tämä harjoitus on saatu taas tehtyä. Näin yleinen kokous päättyy. Meillä on vielä koordinaattoreiden kokous. Ja pyytäisin, että aloitat sitten saman tien koordinaattoreiden kokouksella. No pidetään viiden minuutin tauko. Kiitokset läsnäolostanne. Tapaamme kahden viikon kuluttua maanantaina. Kokouksemme päättyy tähän ja tästä sitten jatkavat koordinaattorit.